Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme istunnon. Tauon jälkeen. Voisitteko istuutua? Minulla on ilmoitusasia. Kirjallinen ilmoitus. Voisitteko istuutua? Mam ogłoszenie do Państwa. Ilmoitusasia. 27. Kirjallinen ilmoitus. 2011. Tatjana Aktiivia Sarbu, Esilabeth Jekille, Raul Romeva, Irueda, Adina Iona Alean, Janusz Wojciechowski ovat jättäneet kirjallisen kannanoton, siis numero 26, asiassa, joka koskee koirapopulaation hoitoa Euroopan unionissa. Se on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Sovelletaan artiklaa 123 työjärjestyksessä ja julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä. Siellä on myös allekirjoittaneiden nimet. Ja haluaisin, että tässä asiassa pitää lyhyen puheenvuoron Rova Sharbu, joka on yksinkertaisen kannanoton esitteistä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, Valeania, Jeglea, Votekovskia ja Ruedaa kaikista ponnisteluista ja haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat allekirjoittaneet. Apune ansiosta tätä koiraongelmaa voidaan nyt ratkaista paremmin. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten äänestykset. Ensimmäisenä herra Rikettin mietinnöstä äänestys. EUn ja Kappeiden välinen tiettyjä lentoliikenteen